Ja, wir nehmen unsere Beratungen wieder auf vom heutigen Vormittag. Und ich Aloitamme nyt kokouksemme ja äh, toivotan tervetulleeksi herra Samo Jerevin Sloveniasta kuulemistilaisuuteen. Ja te ette kyllä saa enää mennä lounastauolle, ole, jos ette heti pysty työskentelemään sen jälkeen. No niin. laisella ehdokkaalla on nyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät valiokunnan jäsenet. Minulla on kunnia olla täällä teidän valiokuntanne edessä Slovenian nimitettynä ehdokkaana Euroopan tuo, tilintarkastustuomioistunta varten eli ETTtä varten. ETT on lähinnä vastuussa työstään Euroopan kansalaisille. Tästä syystä uskon vahvasti, että jokainen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen tarvitsee eh, vahvistuksen e-, Euroopan kansalaisten valitsemilta ehdokkailta. Jos hyväksytte niin minulla olisi kunnia to- toimia tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä samaan eettiseen tapaan niin kuin nyt olen toiminut Slovenian tasavallan tilintarkastustuomioistuimessa. Hyvät valiokunnan jäsen. Uskon, että pätevyyteni on tätä tehtävää varten yksitte eritelty hyvin asialuottelosta, joten en sitä toista. Haluaisin vain tuoda esille muutamia asioita, joista voi olla apua, kun teette päätöstä. kun ajattelen tapaan, että tämän valiokunnan yhteistyötä ajatellen olen sitä mieltä, että mahdollisimman paljon tarvitaan yhteistyötä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja KONT-valiokunnan kanssa. Tulen, jos minut nimitetään, eh, sitoutumaan siihen, että eh, muodollisesti ja epävirallisesti teen yhteistyötä kanssanne samalla tavalla kuin Slovenian parlamentin ja valiokuntien kanssa teen nyt. En tiedä, mitä, mikä vastuualue minulle lankeaisi minkä minulle määrittäisin sieltä, mutta jos se on alue, josta te olette kiinnostuneita, haluaisin mielelläni keskustella näistä asioista kanssanne sähköpostitse tai muulla tavoin. Uskon vahvasti, että meillä pitäisi olla läheiset suhteet suoraan valittujen kansalaisten edustajien ja ETTn jäsenten välillä. Yhdessä voimme varmistaa julkisten varojen asianmukaisen käytön ja sen, että varonmaksajat saavat rahalle vasten, että uskon, että tätä he meiltä odottavat. Olin yhdeksän vuotta yksityisellä sektorilla tilintarkastajana ja tein 11 vuotta julkisen sektorin tilintarkastuksia, joten tiedän hyvin kaikki nämä eri vaiheet tilintarkastuksessa olen tehnyt läheistä yhteistyötä parlamenttien ja tilintarkastusalan ja median kanssa. Taloudellinen lähestymistapa on tärkeä, mutta tulen myös nojautumaan tuloksellisuustarkastuksen eli toiminnan tarkastuksen. Niissä voidaan tunnistaa heikkouksia ja muodostaa niiden pohjalta suosituksia, jotta voidaan liiketoimintaympäristöä parantaa. Tuloksellisuuteen olen pyrkinyt keskittymään myös aikaisimpina vuosina. Olen aina pyrkinyt asettamaan itseni eh, tarkastettavan asemaan ja vastaamaan kysymyksiin näin. Onko mitään mahdollisuuksia suunnitella toimintaa paremmin, jotta saataisiin parempia ratkaisuja? Onko painotus tuloksissa eikä vain panoksissa? Onko mitään mahdollisuuksia käyttää halvempia tai vähemmän resursseja ja silti säilyttää sama laatu? Voitaisiinko prosesseja yksinkertaistaa, optimoida? onko raportointi liittävän avointa ja niin edelleen. Olen vakuuttunut siitä, että kun yhdistetään yksityisen sektorin tilintarkastustuomioon, toiminta ja jo, jo, julkisen sektorin toiminta, jo, jo, valtion ja virastojen, kuntien ja valtioomisteisten yhtiöiden tarkastukset ja eri korkeiden, tarkast, korkeiden tarkastuselinten toiminnassa mukana oleminen mahdollistaa minulle hyvät pohjat tähän toimintaan ja voin aloittaa työn välittömästi nimittämisen jälkeen. Odotan innalla, innolla kysymyksiänne ja pyrin vastaamaan ni- niihin lyhyesti ja täsmällisesti, mutta jos teillä olisi vielä joitakin äh, lisäkysymyksiä, niin toimittakaa ne tietoon, niin vastaan yksityiskohtaisemmin. Suuret kiitokset. Vielen herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset tästä esityksestä, niin piditte myös kiinni puheajasta. Sitä ei aikaisemmin tällä tapahtunutkaan. Ja nyt esittelijä Bart Saas. orde, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan näin pitää selkeyden vuoksi todeta, että oikeastaan varsinainen esittelijä tässä on Niko Soltus, mutta kun herra Jerek ja Soltus ovat maamiehiä, niin oletan, että nyt on parempi, että minä tässä kohdassa otan puheenvuoron, jotta voidaan välttää kaikki riippuvuus. Kuuntelin mielenkiinnolla teidän puhettanne, mutta myös luin teidän kirjalliset kommenttinne ja luin nämä mielelläni, koska tämä oli hyvin miellyttävää luettavaa, mutta myös kuuntelin teitä hyvin tarkkaavaisesti äskeisessä puheenvuorossa. Ja tästä minulle tuli seuraavanlainen asia mieleeni. Te totesitte, että teidän ammattikokemuksessanne on paljon tilintarkastustoimintaa, olette, olette yhteistyössä parlamentin jäsenten kanssa. Ja tilintarkastustuomioisten yhteydessä meillä on vähän sellainen kuva, että nämä erityisraportit, ne eivät aina välttämättä saa sitä tarpeellista huomiota, jonka ne antaitsevat, eikä välttämättä ole seurantaa niille tarjolla. Tämän takia minun kysymykseni teille on, että onko teillä jotain parannusehdotuksia tähän liittyen teidän kansallisista kokemuksista juontuen? Miten voidaan taata se, että tämä arvokas työ, sitä voidaan paremmin hyödyntää? Ja sitten vielä toinen ja viimeinen kysymykseni. Me tiedämme kaikki, että Euroopan unioni on kehittymässä eteenpäin. Ja Rova Georgieva, talousarviokomission jäsen, tekee tätä työtä. Me tiedämme, että tässä on siirtymäkausi perinteisestä kirjanpidosta tällaiseen tuloksellisuuden tarkasteluun. Miten tilintarkastustuomioistuin, miten te voisitte antaa panoksenne meidän valiokunnallemme, että tuloksellisuuden painottamista voidaan lisätä? Kiitoksia. Wir sind immer wieder überrascht, ja me olemme aina yllättyneet, mitä kaikkea vihreältä voi oppia. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Rastais, ja kiitoksia sanoistanne ja mielipiteistänne. Ensinnäkin haluaisin vastata kysymykseenne, joka liittyy yhteyksiini kansallisten parlamenttien valiokuntiin. Slovenian tasavallan tilintarkastustuomioistuin on tietenkin myös kerännyt kokemusta yhteistyöstä parlamentin valiokuntien kanssa. Jotkut näistä valiokunnista kovasti arvostavat haluamme tehdä läheistä yhteistyötä. Ja sitten on toinen valiokuntaryhmä kansallisessa parlamentissa, jotka yleensä äh, jotka ajattelevat, että ovat päteviä keskustelemaan asioista, jotka löytyvät tarkastuskertomuksista. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että läheinen yhteistyö äh, tilintarkastusviranomaisen ja parlamentin valiokuntien välillä on ennakkoedellytys. Kuten sanoin alustuksessa, niin haluaisin keskittyä yhteyksiin parlamenttiin ja sen valiokuntiin myöskin. Sitten tämä huomio, joka tilintarkastustuomioistuimen kertomukselle pitäisi antaa, haluaisin nostaa esiin erään vastauksen kyselylomakkeeseen, jossa sanoin, että on hyödyllistä ottaa huomioon tarkastetun kohteen mielipide ja näkemys ja katsoa, että toteuttavatko he suosituksia, muuten voidaan tehdä jatkotarkastuksia. Tilintarkastustuomioistuin tietääkseni hyvin tarkkaan valvoo suositusten täytäntöönpanoa, mutta ehkä tällaisia seurantatarkastuksia pitäisi niihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota tulevaisuudessa. Ja sitten kysymyksenne, joka liittyy äh, sellaisen tarkastuksen äh, kannustamiseen, jossa keskityttäisiin paremminkin äh, varainkäytön tarkastukseen sekä jäsenvaltioissa että komissiossa, niin minä sanoisin seuraavaa. Jos tällainen varainkäytön tarkastus otettaisiin mukaan budjetin valvonta arviointitoimiin, niin silloin budjetin uudelleenarviointi ja tarkastusmenettely olisi varsin pitkällinen prosessi. Mielestäni nykyinen menettely on hyvä, jossa keskitytään yksittäisiin asioihin, ei vain komissiossa, vaan myöskin jäsenvaltiossa. Ja, herzlichen Dank. Syömistä kiitokset. Nyt jäsenet saavat puheenvuoron. Puheaika on maksimissaan kaksi minuuttia. Kollega Sarvama. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä, herra Jereb. Yleensä tällaista ei kuuluisi sanoa, mutta ei minulla oikeastaan ole juurikaan paljon kysymyksiä teille en kyllä saanut mitään vastauksia ensimmäiseltä ehdokkaalta tänään, niin sitten ehkä voisin nämä samat kysymykset kysyä teiltäkin niin, että joudut että ihan tyhjin taas kuin lähtemään, koska kuitenkin kyseessä on niin tärkeä asia kuin se, mistä juuri kohta kysymyksen esitän. Hyvin tärkeän kysymyksen nimittäin. Meillä olemme useaan otteeseen pyytäneet tilintarkastustuomioistuimelta täsmällisempiä tietoja jäsenvaltioiden mm, kulutuksen heikkauksista ja siitä, missä ongelmat oikeastaan ovat. Meillä on nämä niin sanotut maakohtaiset tiedot, jotka ovat mukana tilintarkastustuomioistuimen analyyseissä ja ja jossain määrin ne ovat siellä paremmin läsnä, mutta niin kuin minä tämän ymmärrän, niin tarvitaan kyllä lisää ponnistuksia tällä saralla. Jos teidät nimitetään, kuinka puututte tähän asiaan kollegion sisällä? Miten näette tämän asian? Miten me voisimme saada lisää maakohtaista tietoa aina kun se on vain mahdollista ja myös laajentaen tätä saatavuutta? Toinen kysymys koskee tasa arvosukupuolten tasapainoa. Tiedän, että jos teistä tulee jäsen, niin ei teillä ole päätösvaltaa, mutta olisikohan teille jotakin mm, sanottavaa niin, että ymmärtäisimme mikään teidän näkemyksenne, koska kyseessä ei ole ainoastaan eteten jäsenet, vaan myös henkilökunta. Kollegin Ajala Sendo. Kiitoksia seuraavaksi kollega Ajala Sendo. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi liittyen siihen, mitä kollegani Sarvama juuri sanoi, se, että, että vaadimme tilintarkastustuomioistuimelta tasapainoisempaa lähestymistapaa sukupuolten välillä. Nyt on seitsemän kandidaattia teidän kanssanne esitelty. Oliko eh, heidän joukossaan joku nainen ja mistä syystä uskotte, että että tämä nainen ei tullut nimitetyksi tai naiset. Sitten toinen kysymys koskien eh, organisaatiokykyjänne ja joukkueen muodostuskykyä mainitsette eh, menneisyytenne sotilaallisissa piireissä. Mitä te aiotte tehdä istuimella hyödyntäen tällaista sun tilallista kokemusta maassanne. Toivon, että tilanne maassanne on parempi kuin minun maassani, koska täytyy sanoa, että omassa maassani niin meidän ei ole ehkä maailman paras armeija. Olette hyvin huolissanne julkisesta velasta ja pyritte kaiken keinoin vähentämään sitä ja pidätte sitä hyvin kielteisenä. Kuten tiedätte, tässä talossa on joitakin kriteerejä, joita emme pääse edes lähelle. Tietenkin olisi pidettävä kiinni siitä, että kansalaiset kärsisivät mahdollisimman vähän. Onko teillä jonkin tyyppistä ennaltaehkäisyvälinettä julkisen velan suhteen ja sen leikkauksen suhteen, koska minusta kuulostaa siltä, että mieluummin haluatte leikata julkista hallintoa kuin, kuin eh, pitää kiinni hyvästä hallinnosta toki on myös julkista velkaa, jota olisi syytä tervehdyttää. Lisäksi teillähän on hyvät suhteet herra Soltesiin ja näin, näin ollen korostatte paljon ympäristöasioita. Tämä on oikein hyvä asia, mutta haluaisin tietää tästä lisää. Puhutte ympäristötarkastuksesta, että se olisi yksi tärkeä kolmesta prioriteettista teille. No ympäristökannalta tämä on toki hyvä asia. Mutta kun ajatellaan tilitarkastus näkökulmaa ja varainhoidon tehokkuusta Millä tavalla se on parantanut maanne valtiovarainhoidon tilannetta? Näin, että odottatte kokemuksia Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta, tarkastustuomioistuimesta, että saisitte lisäkokemusta EU-tasolta. Onko teillä sellaista EU-tason kokemusta jo, jota voitte hyödyntää tilintarkastustuomioistuimessa? Mielelläni voisitteko, voisitteko vastata englanniksi? Valitettavasti minun slovenen kielitaito on heikko, joten jos teistä tulee tilintarkastustuomioistuimen jäsen, teidän on puhuttava jotakin toista kieltä. Kollegi Stechowski. Edustaja Sahovski. předsedkyně, děkuji i kandidátovi. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin hakijalle tästä omasta puheenvuorostaan. Minulle voitteko vastata myöskin sloveniaksi? Siis minua se ei haittaisi. Haluaisin kysyä teiltä, että onko ehkä haitta teille, jos te teidän työssänne vaan puhutte yhtä kieltä ja se, mitä teidän eh, ansioluottossanne lukee kielitaitoon liittyen, pitääkö se paikkaansa? Ja sitten tilintarkastustuomioistuimen työn esittelyyn. Miten te ajattelette parantaa sen tunnettavuutta ja tietoisuutta siitä? Onko tähän teillä ideoita? Ja sitten kolmas kysymys vielä. Onko teillä ideoita tai ajatuksia niistä teemoista, joita haluaisitte kaikkein mieluiten käsitellä siellä jotka tällä hetkellä ehkä ovat kaikkein suurimpia ongelmakenttiä, kun katsotaan eurooppalaisen varojen käyttöä. Kiitoksia. Kollegi Valcitis on next, bitte. Edustaja Valcitis. Ačiū gerima pirmininkė, Kiitoksia. Puheenjohtaja, arvoisa ehdokas. Kyllä, teidän kokemuksenne on todella laaja ja on aivan selvää, että eh, nimityksenne on eh, todennäköinen teidän eh, toimintanne tulee kuitenkin muuttumaan, koska teidän täytyy kommunikoida jäsenvaltioiden kanssa. Teillä on paljon kokemusta eurooppalaisten tilintarkastuselinten kanssa kommunikoinnissa, mutta teidän täytyy mm, koordinoida ne tulevaisuudessa, miten aiotte sen tehdä. Ja toinen kysymys kuuluu, mikä on Slovenian suurin heikkous, kun on kyse EU-määrärahojen käytöstä? Ja miksi edeltäjänne vaihtui. Das Deutsche ist die Relaissprache das Englisch, deswegen dauert es immer so lang, bis der letzte Satz bei mir ankommt. Niin, minulla aina hiukan kestää, koska äh, tulkkaukseni tulee Releltä ja sitten kollega Liberat. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Jotta säästäisimme aikaa, niin ensinnäkin haluaisin pyytää teiltä seuraavaa. Tilintarkastustuomioistuin ottaa näytteitä ja analysoi vierota, verhetasoja. Me tässä valiokunnassa odotamme eh, tuloksellisuusraportointia. Onko mahdollista kehittää tuloksellisuusorientoitunutta analyysiä niin, että kuultaisiin millaisia tuloksia eh, on saatu aikaan niin, ettei vain katsottaisi näitä byrokraattisia virhetasoja. Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege. Seuraavana kollega Scholte. Äh, spoštovani kollega kratko, ampak <clears throat> ne. Kiitoksia. Hyvä kollega, vain lyhyt kysymys. Mutta ehkä kuitenkin kaikkein helpoin kysymys. Tilin tarkastus tuomioistuin tilintarkastuksen jälkeen antaa myöskin suosituksia. Aika usein nämä sitten unohdetaan tai ei panna täytäntöön kunnolla. Ja tämä toistuu jatkuvasti joka vuosi. Nyt haluaisin kuulla teiltä, uskotteko, että tilintarkastustuomioistuimen toimivaltaa pitäisi lisätä, jotta voitaisiin saavuttaa se, että suosituksiin pannaan enemmän, enemmän huomiota niiden taholta, jotka on tässä tutkittu. Minullakin on kysymys, olen viimeinen puhujalistalla. Kun katsotaan teidän ansioluetteloanne ja julkaisuluetteloa, niin kyllä se on erittäin vaikuttavaa. Ja ö, opetuskokemus, niin kyllä ö, olen hyvin vaikuttunut ja vapaa ajalla olette myös julkaisseet kaksi puutarhanhoitokirjaa toisena kirjailijana. Haluaisin kysyä, kun täällä ei mainita perhettä, oletteko sitten aivan yksin Luxemburissa? Pitääkö meidän sitten keksiä teille jotain tekemistä iltaisin, että tylsisty siellä aivan? Olkaa hyvä. That I, I could answer in English to your niin, ensinnäkin voisin toki vastata englanniksi näihin kysymyksiin, mutta olen päättänyt käyttää slovenian kieltä, koska tarjositte minulle mahdollisuuden käyttää slovenia. Se on yksi virallisesti kielistä ja monet ihmiset Sloveniassa seuraavat tätä tilaisuutta, joten jatkan nyt slovenian kielellä. Kiitoksia. Glede, glede vprašanja o enakosti spolov. Niin tästä sukupuolten tasa-arvokysymyksestä haluaisin todeta seuraavaa. Slovenian edustajat Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa henkilö, henkilöstön puolella, heitä on hyvin paljon, he ovat lukuisia ja monet henkilöstön kuuluvat hen, ovat, ovat naisia. Tämä pätee myös Slovenian tilintarkastustuomioistuimen. Uskon, että tämä on ala, jossa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen on parannettava käytäntöjään. Ehkä nyt uusien jäsenten eläköityessä voidaan parantaa tasa-arvoa naisten ja miesten kesken myös johtoasemissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa. Sitten edustaja Sarvamaa. Hän äh, kysyi, mitä näiden maakohtaisten tietojen kanssa voidaan tehdä, mitä näistä ajattelen itse. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että yksittäiset tapaukset koskien hyviä tai huonoja käytäntöjä tai epäsopivia käyttöksiä Euroopan rahastojen käytössään ovat tietoja, jotka olisi tarjottava näistä raportteista kiinnostuneille. Jos tilintarkastustuomioistuin laatii kertomuksen talousarvion toteuttamisesta jäsenvaltioissa, niin meidän olisi muutettava tätä otantalähestymistapaa ja tämä taas merkitsisi sitä, että tarvittaisiin seitsemän kertaa enemmän aikaa tilintarkastustuomioistuimessa niin, että todella voitaisiin saada aikaan asiallinen lausunto kyseisestä jäsenvaltiosta. Edustaja Ajala Sender viittasi minun sotilastaustaani. No, tämähän ei ollut mikään oma valintani. Tuolloin meillä oli pakollinen palvelus Sloveniassa ja jokaisen tutkinnon suorittaneen piti suorittaa kuusi kuukautta sotilaskoulutusta sen jälkeen, kun he olivat siis suorittaneet yliopistotutkinnon. Ja minä päätin, että jos minun on kerran tehtävä tämä joka tapauksessa, niin pyrin sitten tällaisen upseerikoulutuksen niin, että voin tuoda paremman panoksen kuin ainoastaan perussotilainen. Sitten julkisesta velasta, sehän on ongelma Sloveniassa. Se on ongelma myös siksi, että, että velasta maksetut korot ovat valtavia. 15 prosenttia kaikista kansallisen talousarvion menoista koskee juuri korkojen maksuja. Sitten Maastrichtin kriteereistä Haluaisin kiinnittää huomionne seuraavaan tosiasiaan. Kun tilintarkastusstandardit on otettu käyttöön ja niin kun ne perustuvat tähän suoritusperusteiselle järjestelmään. Kun tämä järjestelmä on voimassa, on kysyttävä, ovatko Maastrichtin kriteerit edelleen päteviä vai eivät, koska koska tämä suoriteperusteinen tuo muassaan lisää yksityisen ja julkisen sektorin projekteja. Sitten ympäristötarkastuksista, kuinka ne vaikuttavat jäsenvaltion taloudelliseen tuloksellisuuteen. Ympäristötarkastusten perusteella pyrimme arvioimaan, minkä verran varoja jäisi talousarvioon, mikäli ottaisimme huomioon kaikki tilintarkastustuomioistuimen suositukset ja kävi ilmi, että kolmen vuoden aikana voisimme säästää 53 miljoonaa euroa jätehuoltohallinnosta. Sitten EU-rahastojen vastaanottokyvystä Sloveniassa. Meillä on kaksi tarkastusta menossa Sloveniassa ja olen niistä vastuussa. Yksi niistä koskee säännönvastaisuuksia, joita on havaittu aikaisempien rahoitusnäkymien aikana. Ja toinen tarkastus koskee sitä, kuinka Slovenia on valmistautumassa uusiin rahoitusnäkymiin. Nämä ovat kesken olevat kertomukset ja varmasti ymmärrätte, että en voi mennä sisältöihin kovin yksityiskohtaisesti. Morda, e, gospod Liberatski je vprašal, ali, so, ali se vo kvieru... Edustaja Liberatski kysyi näistä talousarvioiden tarkistuksista ja muiden tarkastuskertomusten laatimisesta. Usein voimme arvioida, onko saavutettu tavoitteet ja pitäisikö tilintarkastustuomioistuin vain keskittyä virhetasoon. Tästä haluaisin todeta, että yksityiskohtainen Tuloksellisuuden raportointi tietenkin koskee erityisiä kertomuksia, joissa yksityiskohtaisesti arvioidaan, onko tavoitteet saavutettu, onko toimittu tehokkaasti ja onko varat käytetty asianmukaisesti. Talousarvion toteuttamiskertomuksessa kertomuksen koko on rajallinen, mutta myös näissä kertomuksissa tilantarkastustuomioistuin voi keskittyä paitsi säännönvastaisuuksiin, niin myös tuloksellisuuteen. Edustaja Soltees kysyi, mitä minä ajattelin Euroopan tilintarkastus tuomioistuimen mandaatista, ovatko ne riittävät. No jos vertaan Euroopan tilintarkastustuomioistuinta Slovenian vastaavaan laitokseen, niin voinpa sanoa, että kun ajatellaan oikkaisutoimia, Euroopan tilintarkastustuomioistuin voi antaa ainoastaan suosituksia. Sen sijaan kansallinen tilintarkastustuomioistuin Sloveniassa voi vaatia oikaisuja tehtäväksi, ja jos ei niitä tehdä, niin tästä voi seurata sanktioita. Seurantakertomukset Euroopan tilin tarkastustuomioistuimessa voivat kuilla mielestäni saavuttaa samat tavoitteet. On tärkeää todeta, että Euroopassa pyritään toistamaan ja toistamaan näitä suosituksia ja näin voidaan saada aikaan parannuksia. Tämä valiokunta tietenkin voi olla merkittävässä roolissa. Toivon, että en nyt jättänyt vastaamatta mihinkään kysymykseen. Jos näin saa pääsi käymään, niin ottakaapa minun yhteyttä. Yeah. Okay. About my... Well, you see... Niin, yksityiselämästä. Niin. Silloin kun tilintarkastuksia tehdään ja kun tehdään työtä tilin tarkastustuomioistumissa, niin siinä pääsee väsymään ja aivan läkähtymäänkin. Joten joskus on tarpeen tehdä jotain ihan muuta ja vähän rentoutua ammattilista taakasta. Tästä syystä ryhdyin puutarhan hoitoon. Minulla on peukalo, vihreä, vihreä peukalo. Ja kyllä minulle on tullut, minulle on tullut tämä hoito oikein rakkaaksi. kun matkailen ulkomailla, niin vierailen puistoissa ja käyn kaikenlaisilla messuilla ja otan myös valokuvia kasveista. Olen tätä harrastanut muutamia vuosia toisten ystävien kanssa ja tämän jälkeen päätin, että julkaisemme nämä kaksi kirjaa ja pyrimme rohkaisemaan slovenialaisia vähän tutkimaan omien, omia seutujaan ja, ja työskentelemään puutarhoissaan. Meillä on jo paljon hyviä esimerkkejä, jos haluatte vierailla – Äh, Sloveniassa, niin kerro kyllä mihin mennä. Ja, vielen dank, da kommen wir drauf zurück, ja. No niin, palaamme siihen kyllä. Minulla ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Sitten Bart taas esittelijä saa vielä kerran puheenvuoron. Olkaa hyvä. Er, behalve, behalve dat er... Puheenjohtaja. Nyt äh, siitä huolimatta, että jos me valitsemme hänet, mutta niin kai muut voi sitten vaikka hyötyä hänen puutarhastaan. No varmaankin saimme hyviä vastauksia hänen... Ja varmaan tämän jälkeen voimme aloittaa nyt keskustelut sitten näistä vastauksista. Kiitoksia, sydämeiset kiitokset näistä keskusteluista. Kaikkia hyvää. Me näemme teidät varmaankin pian jälleen. Kiitoksia. Ja, ich bitte jetzt mal die Nichtöffentlichkeit herzu. No niin. Pyytäisin, että äh, toimitaan suljetun ovin ja sitten me tarvitsemme valitsijoita. Onko täällä vapaaehtoisia? Äh, Andrei. Niin, me tarvitsemme kolme antelaskia. Andrei, No, olisiko sosiaalidemokraateista joku? Edustaja Vistisin, vapaaehtoiset eturiviin. Vielä yhden tarvitsisimme. Niin, aivan. Kuka teistä? Niin, kyllä. Kollega Liberatski. Hyvä. Te olette sitten ääntenlaskijat. Ja nyt meidän täytyy luoda suljetuin ovin kokous. Haluatko ryhmät vielä keskustella tästä viimeisestä ehdokkaasta? Eivät halua. Mennään sitten heti tähän äänestysmenettelyyn. Ines, niin. No, ei mitään hätää. Me valmistelemme äänestyksen. No niin. Kun olet valmis, niin anna minulle merkki, niin sitten kirjaamme ulos tämän. No niin, istunto keskeytetään lyhyeksi aikaa.